Liitan vasta hyväksytyt tekstit eteenpäin. No niin, hyvät naiset ja herrat, tämä on tämän vuoden viimeinen istunto. Se on nyt lopussa. On mukavaa, että uudet jäsenet ovat päässeet hyvin työn makuun. Toivotan teille rauhaisaa joulua ja mitä parhainta